Julistan 5. heinäkuuta keskeytyneen istuntokauden jälleen avatuksi. Pöytäkirja ja 5. heinäkuuta pidetyn istunnon hyväksytty tekstit on jaettu. Onko niissä huomautettavaa? Näin ei ole, joten pöytäkirja katsotaan näin hyväksytyksi. Arvoisat kollegat, olen iloinen voidessani toivottaa teidät tervetulleeksi ensimmäiselle täysistuntojaksollemme kesätauon jälkeen. Toivon, että te olette kaikki keränneet voimia, sillä tulevista kuukausista tulee varmasti työn puolesta tiiviitä, jopa ehkä dramaattisia. Tiedätte kaikki, että keskiviikkoaamuna komission puheenjohtaja Barroso pitää meille State of the Union puheensa – ja kertoo siinä omasta näkemyksestään Euroopan unionin tilasta. Sen jälkeen hän on valmis vastaamaan kysymyksiimme. Uskon, että hyödynnätte tätä tilaisuutta. Olette paikalla ja teette komission puheenjohtajalle parlamentin ja sen eri puolueiden ryhmien kannat selväksi. Joudun kuitenkin jälleen työmme aluksi aloittamaan joistakin surullisista tiedonannoista. Joudun kertomaan teille kuolemantapauksista,